Bene, colleghi, l'ordine del... Arvoisat eh, kollegat, eh, seuraavana esityslistan kohtana eh, on neuvosto- ja komission julkilausumat tilanteesta Bulgariassa. Annan puheenvuoron saman tien ministeri Leskevitsukselle. Olkaa hyvä. President, honorable members, puhemies, hyvät jäsenet, hyvä komission varapuheenjohtaja. Minusta on niin jännittävää, hauskaa olla tässä nyt tänään ja tässä nyt seuraavan puolen vuoden aikana tulen olemaan useinkin täällä vieraananne. Minä olen myös kumppaninne, joka on hyvin tiiviissä ja rakentavassa yhteistyössä kanssanne. Hyvä puhemies, hyvät jäsenet, te olette kutsuneet tänne mm, minut paikalle kertomaan, mikä Bulgarian tilanne on tällä hetkellä. Tässä on asia, joka on aiheuttanut monta huolta tänne parlamenttiin. Minä arvostan sitä, että poliittisesti tämä on sellainen asia, joka on tarpeeksi tärkeä keskusteltavaksi. Minä kunnioitan teidän toiveitanne järjestää tällainen keskustelu. Ja te olette halunneet neuvoston olevan tässä mukana. Me olemme hyvin kiinnostuneita kuulemaan, mitä mieltä te olette ja viemään asiaa, tietoa sitten eteenpäin. Mutta valitettavasti minä en voi koko neuvoston puolesta tästä asiasta ilmaista mitään, koska neuvosto ei ole asiasta vielä keskustellut joten minulla ei ole mitään sanomista asiasta. Aika harvinainen tilanne koko neuvostolle, mutta tässä nyt on hyvin sisäinen asia kyseessä. On tietenkin hyvin erilaista tässä parlamentissa, mutta kyllähän kaikki parlamentit keskustelevat tärkeistä aiheista ja erityisesti sellaisista aiheista, jossa, johon liittyy erityisiä huolia. Tämä on nyt teidän roolinne. Neuvostossa on 28 edustajaa ja edustaa 28 maata ja Bulgaria on yksi niistä. Minä olen täällä kuulemassa teitä. Minun tehtäväni puheenjohtajana ei ole helppo neuvostossa. Minun täytyy viedä tuoda neuvoston näkemykset parlamentille, mutta minä olen myöskin ikään kuin tunneli teidän ajatuksilleni. Sitä tunnelia pitkin ajatuksenne menevät neuvostolle. Minä kuuntelen teitä tarkkaan ja tulen ottamaan näkemyksenne huomioon. Ja varmasti niitä näkemyksiä tässä tänä iltana tulee. Haluan kiittää teitä. Kiitokset. Annan puheenvuoron komission jäsenelle Rova Redingille. Puhemies. Uh, Komissio on suurella huolella seurannut viimeaikaisia kehityskulkuja Bulgaariassa. Toki me kunnioitamme kansallisia toimivaltuuksia niin tietyt tilanteet voivat kuitenkin vaikuttaa negatiivisesti koko unioniin. Ja viittaan tässä nyt näihin ristoriitoihin liittyen äh, Bulgarian kansallisen turvallisuusviraston johtajan nimittämiseen. Tässähän äh, näiden tässä oli kysymys toimivaltuuksien siirtämisestä, jotka ovat hyvin tärkeitä kansainvälisen äh, järjestäytyneen rikollisuuden vastaisessa taistelussa. Ja komissio on nyt tyytyväinen siitä, että maa oli valmis perumaan tämän henkilön nimittämisen Barroso tapasi tämän henkilön ja silloin hän sanoi, että kehityskulut ovat herättäneet huolenaiheita ja ainoastaan komissiolle, vaan vielä enemmän itse Bulgarian yhteiskuntaan kunnassa on herännyt huolenaiheita. Ja sen vuoksi onkin erittäin tärkeää seurata, seurata tulevia nimityksiä strategisille paikoille. Nimityksiä, jotka ovat avoimia ja seurattavia ja jossa ehdokkaan meriitit ovat tärkeitä. Nykyiset poliittiset tapahtumat ja mielenosoitukset osoittavat, että maassa on uudistamisen tarvetta. Ne osoittavat myös, äh, miten paljon huolenaiheita Bulgarian yhteiskunnassa on liittyen oikeusvaltion periaatteeseen. Bulgarian on jatkettava ponnisteluitaan uudistusten parissa ja uudistettava oikeusjärjestelmää ja taisteltava korruptiota ja järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan komissio käyttää yhteistyömekanismia, joka antaa sille erityisen roolin, kun se tukee ja valvoo edistystä Bulgariassa nimenomaan tällä alueella. Komissio on tietoisesti päättänyt varmistaa, että jäsenvaltiot noudattavat lainsäädäntöä, emmekä me epäröi käyttää kaikkia käytössämme olevia välineitä. Bulgarian tapauksessa komissio auttaa auttaa jatkossakin ja tukee Bulgariaa, jotta saadaan aikaan tuloksia ja että Bulgaria tekisi välttämättömät uudistukset. Tämä äh, yhteistyöväline on erittäin tehokas väline tässä yhteydessä. Presidente, ora la parola agli oratori. Kiitokset. Nyt siirrymme poliittisten ryhmien äh, puhujiin. Ensimmäisenä EPP-ryhmästä Eera Weber, puolitoista minuuttia. Hyvä puhemies, hyvä komission varapuheenjohtaja. Tässä eh, on tämä perusoikeus, innostus sosialisteilta loppui, täällähän ei enää ketään ole. Meidänhän piti keskustella kaikista perusoikeuksista Euroopasta, Bulgaria, Romania ja näin edelleen. No niin, tämähän nyt aina tällä tavalla mekin ymmärrämme sosialistien näkemykset, kun tällaista asioista puhutaan. Ehkä joku, muutama hassu näistä sosialisteista, jotka paikalla ovat, voivat vastata minulle. Hannes Svoboda on sanonut, että pitää, Bulgarian hallituksen ei pidä päästä äärioikeistolaisia. Tämä, min, hän on tällä tavalla puhunut, minkälaisia mikä, peru, mikä peruste oli sillä, että oikeastaan radikaalit eivät pääsisi Bulgariassa hallitukseen, mutta me vielä odotamme on luvattu monenlaisia etuja e, Venäjän suhteen Bulgariassa. Mitä siellä oikein tapahtuu? Komissaari viittasi aivan oikein siihen, että siellä on dramaattinen tilanne, siellä on järjestäytynyttä rikollisuutta ja turvallisuuspalvelu ei toimi niin kuin pitäisi median edustajat ovat, ovat oudossa asemassa ja ihmiset lähtevät Sofian kadulle. Minä, mitä me nyt sitten Bulgariassa tapahtuu, niin se ei ole mitään oikeusvaltion mukaista. Ja minä toivon, että sosialistit nyt tässä järkintyvät. Meidän täytyy tarkasti pitää silmällä sitä, että Bulgariassa perusoikeudet toteutuvat. Pyydämme, etteivät sosialistit aina puhuisi menneistä ajoista, vaan että eh, sanot, puhuttaisiin totuuksia, kuten päämiehemmekin ovat tehneet. Me pyydämme, että siellä Bulgariassa pidetään uudet vaalit. Se on ainoa, mitä, mikä olisi avuksi. Uh, Mr. Weber, do you accept? Herra Weber, hyväksyttekö sinisen uh, kortin herra Kirilovilta? <clears throat> Господин Вебер, като основен говорител на партия ГЕРБ в Европейския парламент, нека да ви кажа първо, че всъщност niin eh, teidän poliittinen ryhmänne tässä eh, parlamentissa tällä paikalla on jopa pienempi kuin eh, sosiaalidemokraattien läsnäolo. Voisitte kysyä saman kysymyksen teidän kollegoltanne. No, mistä lähtien se tosiasia, että joku on tai ei ole parlamentissa, merkitsee sitä, että he, heille annetaan tai ei anneta poliittista tukea. Eivät kaikki jäsenet äänestäneet meidän puolesta. Voitteko te todellakin tehdä eron tämän rekisteröinnin ja tuen välillä? Me olemme yrittäneet tehdä yhteistyötä teidän kanssanne ja esimerkiksi Albaniassa me yritimme vakuuttaa sosiaalidemokraatit palaamaan parlamenttiin. Me tarvitsemme myös oppositiota. Kiitos tästä kysymyksestä. E, niin, minä olen kolmesta asti ollut täällä. Me olemme keskustelleet Unkarista ja kritisoineet sitä ja nyt minä huomaan, että täällä e, täällä e, kuka sosialisteista, merkittävistä sosialisteista ei ole paikalla, kun Bendit Svoboda, kaikki ovat poissa. Ja se on se, mitä me kritisoimme tässä. Ja pääkysymys on se, että Onko sosialisteilla sisua sanoa ystäville Burga, Bulgarissa, mikä, mikä totuus on ja miten tämä vaalitulos ja koalitio, mikä olisi nyt sitten sosialistien tehtävä eh, Bulgarissa? Ne ovat tehneet kontrahdin Pirun kanssa. Uh, Mr. Weber, there is another Herra Weber, täällä on vielä toinen sininen kortti teille. Rova Jukova. Yes, please. Olkaa hyvä. Weber, колкото повече ви слушам, толкова повече разбирам, че страдат... Kuuntelin teitä tarkkaan ja minusta vaikuttaa nyt eh, siltä, että te ette oikein ole varma omista periaatteistanne. Kun puhutte Unkarista, sanotte yhtä ja Bulgarian kohdalla sanotte jotain toista. En nyt oikein ymmärrä, miten nämä sopivat yhteen. Ehkä noudatatte jotain tiettyjä ohjeita, mutta tässäpä teille kysymys. Bulgarian hallitus on valittu oikeudenmukaisilla vaaleilla, joten minkä ihmeen takia te vaaditte uusia vaaleja Bulgariaan? Olisiko se sitten hyväksyttävää, että minä vaatisin teidän kotimaahanne varhaisia vaaleja? No, jos tässä nyt voidaan verrata Unkariin, niin, niin voin vastata. Unkarissa on samalla tavalla tämä koalitio radikaalien kanssa, mutta ne eivät osallistu hallitukseen. Mutta nyt tässä sosialistinen hallitus romahtuisi, romahtaisi kuin korttitalo. Eli tässä nyt nojataan siihen, että oikeistoradikaaleilla on kärsivällisyyttä. Täytyy nyt vaan toimia järkevästi. Grazie. Eh, per il gruppo SD, onorevole... Kiitos SED-ryhmän nimissä Moraes puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Minä sanoisin herra Weberille, että täytyy olla tässä nyt reilu herra Doyle, ei ole paikalla hän äh, mainitsi myös muita suuria äh, henkilöitä, kuten Kohn Bendit, joka ei ole sosiaalidemokraatti, ainakaan emme vielä ole saaneet häntä riveihimme, joten pitäisi tässä nyt olla hieman reilu. Me kävimme juuri keskustelun Unkarista ja me olemme seuranneet heidän systemaattista perustuslaillista muutostaan, joka saattaa rikkoa perusoikeuksia, mutta meidän täytyy tehdä selväksi, myös se, että se asia, josta puhumme nyt Bulgarian kohdalla, on hyvin erilainen, mutta sekin herättää vakavia huolenaiheita liittyen eh, institutionaalisiin uudistuksiin ja esimerkiksi toimiin eh, korruption vastaisessa taistelussa, kuten komission jäsen sanoi. Bulgariassa nimitettiin väärä henkilö erittäin tärkeää antikorruptiovirkaan. Ja tämä ei todellakaan auta, kun taistellaan järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan ja turvallisuusvirasto on saanut myös poliisin toimivaltuuksia ja tässä nyt on vaarana, että nämä toimet sekaantuvat. Ja tässä on riskinä, että Bulgarian tekemä hyvä edistyminen vaarantuu. Tässä on kysymys prosessi, jossa nimenomaan keskitytään korruptioon ja järjestäytyneen rikollisuuden vastaiseen taisteluun. Ja missä tahansa maassa, missä on tämän kaltaisia institutionaalisia kehityskulkuja, se herättää huolenaihetta sosiaalidemokraattisessa ryhmässä. Äh, Libe-valiokunnassa me haluaisimme tästä aiheen, aiheesta kuulemisen. Me tulemme aina tukemaan äh, sitä, että puututaan äh, asioihin, jos rikotaan ihmisoikeuksia tai oikeusvaltion periaatetta. Ja me toivomme, että tässä käytetään tätä valvontamekanismia, jonka komissio on ottanut käyttöön. Ja toivomme, että asia saadaan hoidettua. Tämä on meidän ryhmämme vastaus. Mr. Moraes. Eh, eh. Herra Moraes, hyväksyttekö sinisen kortin? Okei. Okay. So, Mr. Stojanov, please. Herra Stojanov. Вземам повод от нещо, което казахте, господин Морайс. Minä haluaisin tarttua tähän, mitä Herra Moraes sanoi äsken. Se, kuinka sotketaan näitä toimivaltuuksia turvallisuuspalvelussa Bulgariassa. Miten minä tulkitsin teidän sananne, niin te uskotte, että tästä on tullut uusi stasi. I'm not sure what speech you were listening to, but I didn't... En oikein tiedä, mitä puhetta te kuuntelitte, en minä niin sanonut. Minä sanoin, että Bulgariassa on nimitetty väärä henkilö hyvin tärkeän antikorruptiovirkaan valtion turvallisuuspalveluvirastoon. Ja sen lisäksi tämän, järjest- tämän, virasto, tämä virasto on uudelleen organisoitu ja se ei todellakaan auta asioita järjestäytyneen rikollisuuden vastaisessa taistelussa. Group. Kiitokset. Seuraavaksi ALDE-ryhmästä äh, äh, edustaja Isminova puolitoista minuuttia. Kiitos. Hyvä komissaari, hyvät kollegat. Tämä talouden kriisi on aiheuttanut hyvin paljon vaikeuksia moniin maihin ja Bulgaria oli tietenkään poikkeus. Mutta se keskustelu, mitä äsken me käytiin, kävimme tässä äsken, niin kuitenkin meidän laki toimii ja instituutiot on ihan oikein perustetut. Meillä on demokraattinen hallitus, meillä on parlamentti, meillä on perustuslaki ja aikaisemmasta hallituksesta aina ei osallistuttu parlamentin istuntoihin. Meillä on sellainen hallitus nyt, joka on kuunnellut protesteja ja hallitus pyrkii tekemään jotakin asioille. Akapa-puolue, josta herra Weber puhui, ei tue hallitusta. Se ei ole hallituksessa. Ja ensimmäinen Bulgarian poliitikko oli entinen pääministeri Boresso, joka tähän reagoi, ja kukaan ihminen ei sanonut mitään. Eristäytyminen on demokratian väärinkäyttöä. Meillä on rakentava vaihtoehto ja sille pitäisi antaa nyt mahdollisuus. Kaikkien intressien mukaan, mukaista on se, että meille tulee uusia ohjelmia ja tulee uusi aika, ennan, aikaistettu vaali. Siksi olemme täällä. Uh, Madam Yusmanova, uh, do you accept? Rouva Yusmanova, hyväksyttekö sinisen kortin? Okay, so uh, Mr. Kovacev. Herra Kovacev. Госпожо Хюсменова, два въпроса, на които ако да ми отговорите само с да или Kaksi kysymystä, jotka haluaisin, eh, joihin haluaisin teidän vastaavan kyllä tai ei. Uskotteko te, että ilman Atakin parlamentaarista käyttäytymistä nykyinen hallitus, Oreshavskin hallitus, olisi faktaa, kyllä tai ei. Ja uskotteko te, että vaalikampanjan Bulgariassa, kuten te väitätte, oli todellakin demokraattinen ja suvaitsevainen, kyllä tai ei? Jos teidän puolueenne olisi ollut parlamentissa velvoituksensa mukaan, niin se olisi tehnyt työtä maan eteen. Nykyinen hallitus olisi onnistunut vielä, vieläkin paremmin. Merci, Madame la Présidente. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Me puhuimme äsken Unkarista, nyt kyse on Bulgariasta ja näyttää siltä, että tämän tyyppiset asiat aiheuttavat kriisitilanteen, koska kyse on perusoikeuksista. Se pohjautuu talouskysymyksistä syntyneeseen e, kriisin. Me tunnemme faktat, jotka koskevat Bulgarian hirjattaiset väälit ja niiden mukanaan tuoma epäasianmukaisen tilanteen. Se, että turvallisuuspalveluviraston johtoon äh, nimitetään henkilö, joka on varsin arveluttava, äh, on äh, asia, jota ei voida hyväksyä, koska kyse on kuitenkin vastaisesta taistelusta ja muusta perusoikeuksia ylläpitävästä instanssista, joten tilanne näyttää tältä. Siksi meillä on nyt ehdotuksia äh, pöydällä, joiden pohjalta on tarkoitus pitää yllä Euroopan unionin vaalivia perusoikeuksia. Mielestäni tilanne on hälyttävä. Emme me voi äh, hyväksyä sitä, että oikeusvaltio perus, äh, oikeusvaltioperusta horjuu. Emme voi siis hyväksyä tätä. Me haluamme, että sekä Unkarin että Bulgarian kohdalla kansalaiset saavat nauttia samoista perusoikeuksista kuin muuallakin Euroopassa. Thank you, President. Is yet another country. Kiitoksia. Bulgaria on taas yksi niistä maista, joka taistelee korruptiota ja köyhyyttä vastaan ja meillä on monenlaisia protesteja ja mehän kaikki olemme yhteyksissä toisiinna Brasilia, Turkki, Bulgaria. Me kaikki toivomme, että hallitukset tekisivät meidän etemme työhön ja me inspiroimme toisiamme. Hyvin paljon on vihaa näihin, joka kohdistuu näihin vallassa oleviin puolueihin. Ja nyt on aivan kohtuutonta sellaista, että syytetään toista puoluetta erilaisista rikkeistä. Bulgaria on Euroopan unionin köyhin maa. Yli alle neljä, 400 euroa kuussa palkkaa, 100 euroa eläkettä. Ja se, että e, liberalisointi on vain kiihdyttänyt köyhyyttä. Nyt täytyy miettiä sitä, miten saadaan todellista demokratiaa työväenluokkaalle, oikeuksia, nuorille oikeuksia ja minkälaisia oikeita sosialistisia puolueita puolueita, jotta voidaan sosiaalisia muutoksia tehdä. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Binet, minuutti. Хората в момента са на улицата, защото имат тази свобода. В последните 4 години... Ihmiset marssivat kaduilla tänä päivänä sen vuoksi, että he ovat vapaita näin tekemään. Aikaisemmin heidät pidätettiin, jos ihmiset puhuivat hallitusta vastaan. Miksi te ette kiinnittäneet huomiota niihin signaaleihin, joita silloin ilma, ilmoitettiin? EPPn kollegat ovat tekopyhiä, mutta en kuitenkaan puolusta sosiaalidemokraattejakaan, jotka loivat opposition ja kutsuivat sitä demokraattiseksi puolueeksi mutta he ovat tuhonneet yrityksiä ja tuoneet köyhyyttä ja nälkää maahan. Ihmiset ovat epätoivoisia, jotkut ovat jopa sytyttäneet itsensä tuleen. Miksi te hyväksyitte Borisovin toimet, Bulgarian Gaddafin toimet ja Tvitanovin, joka johti Bulgarian KGBtä? Miksi te hyväksyitte salakuuntelun, äh, poliittisten vastustajien painostamisen ja presidentin, väärätyt presidentin vaalit. Miksi te tuette äh, tätä? Kiitos. E, meillä on aivan e, omanlaatuisensa tilanne maassa. Minä olen hyvin ylpeä siitä, että ensimmäistä kertaa maassa niin sadat tuhannet e, nuoret ihmiset joka päivä 20 päivää yhteen putkeen ovat menneet kaduille ja vaatineet kansalaisoikeuksiaan. Mitä tämä tarkoittaa aivan ö, suoraan? Ei tämä nyt niin vaikeaa ole, eikä täällä ole mitään tekemistä niiden syytteiden kanssa, joita olemme tänään kuulleet täällä. So, pääongelma on, että neljä vuotta sitten nämä puolueet, jotka nyt ovat hallituksessa, olivat ankaria vihollisia keskenään. Ja nyt täysin aivan oudolla frankensteinisella tavalla ne ovat yhdentyneet muodostaakseen hallituksen, ja se on ongelman ydin. Me tarvitsemme uudet vaalit ja uudet enemmistöt. Kiitos herrastojana. Sitten herra Desemer, Her- puhemies, herra Bolsov ja herra Stojanov tekivät äh, hyvää työtä. He olivat äh, todella tehokkaita, äh, mutta tämä hetkinen hallitus haluaa lopettaa kokonaan järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen kamppailun. He asettavat turvallisuuspalveluviraston johton henkilön, joka viraston toiminnan lisäksi hallinnoi myöskin poliisivoimia, joka ei siihen sovi. Itse olen täysin samalla, samalla linjalla kuin herra Moraes. Hän toi esiin omat epäilyksensä äh, liittyen Levian Benskin nimitykseen. Äh, nämä epäilykset äh, niin ikään voin linkittää Rova Redingin alustuspuheenvuoroon. Nämä äh, asiat äh, ovat varsin huolestuttavia, äh, kun tarkastelemme Bulgarian turvallisuusvirastoa. Tältä pohjalta on mahdollista vetää kauhea johtopäätös, joka liittyy sekä turvallisuuskysymyksiin että demokratiaan. Mikä se johtopäätös on? Näyttää siltä, että sosialistinen Bulgarian hallitus, eh, joka on saanut eh, noin 27 prosentin eh, tuen yhdessä toisen 7 prosentin osuudella mukana oleva puolueen tuella, joten näyttää siltä, että nämä puolueet ovat yksissä tuomien viemässä asiaa todella hankalalle tilalle. Herra Lopesakia, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Muutamat Euroopan parlamentin jäsenet puhuttaessa perusoikeuksista ovat osallistuneet keskusteluun, jossa, jossa aikaisemmin käytiin keskustelua Unkarista ja nyt kyseessä on taas Bulgaria ei ole millään tavoin tarkoitus äh, olla nyt äh, kaksinaamainen tai, tai puhua samoista asioista eri nimi, ei. Täällä on väkeä jonkun verran vähän paikalla, EPPn puolesta kuitenkin jonkun verran. Olemme todella pahoillamme siitä, että voimme joutua näinkin ristiriitaiseen tilanteeseen Euroopan unionin toimi elimessä. Nyt olemme lähteneet osoittamaan sormella perusoikeuksia sekä Unkarissa että Bulgariassa. Bulgarian yhteydessä kyse on kansallisen turvallispalveluviraston johtajan nimittämisestä. On tietenkin hyvä olla huolestunut, koska Bulgariassa on ollut mielenosoituksia, on järjestetty mielenosoituksia tämän asian suhteen ja ylipäätään oikeusvaltioperiaatteen sekä oikeus, oikeuksien ja perusoikeuksien toteutuminen eri jäsenmaissa on tärkeä asia ja Euroopan parlamentti on tästä asiasta laatinut mietinnönkin vuonna 2012. Kiitokset ja seuraavaksi herra Pirker, minuutti. Kiitos puhemies. Nämä tämä nykyinen sosialistinen hallitus Bulgaariassa on tässä nimityspolitiikassaan, eh, siis tekee nimityspolitiikkaa. Se on, on todellakin harmillinen tilanne, koska tässä nyt 20 päivää ihmiset ovat protestoineet tätä vastaan. Ensinnäkin, miten korkeimman turvallisuusviranomaisen mandaatti ja se, sitä on laajennettu ilman parlamenttia, eikä ole minkäänlaista valvontaa parlamentin puolelta muutenkaan. Ja mitä varten nyt sitten tässä tämä magnatiolla on hyvin, siis mitä varten tällainen mediamokuli tulee tämän turvallisuusviraston kärkeen? Nämä suhteet e, ja nämä pätevyydet, joita hänellä on, niin minusta tuntuu, että tämä tilanne on sellainen, että komission pitäisi sitä katsoa. Kiitos ja sitten e, herra Kalfin. Yksi minuutti. Kiitos puhemies. Jotta nyt äh, vältettäisiin väärinkäsitykset, niin sanon heti, että Antti Ataka, Antaka on äh, tällainen antieurooppalainen äh, kansallismielinen puolue hyvin kaukana Euroopan arvoista. Sanoin sen nyt ja sanoin sen myös silloin, kuin Borisovin edellinen hallitus tukeutui Atakan ääniin. Tilanne on sama tänä päivänä, mutta se, että Ataka menettäisi päättävä roolinsa, niin GERPin täytyy kantaa vastuunsa. Jos GERP palaa parlamenttiin, Ataka kaatuu. Herra Weber, haluaisin kertoa teille, että Euroopan parlamentin puhemies ja sosiaali- ja demokraattien johtaja puhuivat herra Borisovin kanssa henkilökohtaisesti ja pyysivät, että he palaisivat parlamenttiin ja hän sanoi ei. Mitä te milloin te teette mitään vastaavaa? No niin, seuraavana sitten herra Gaaler. Speaking English exceptionally. Uh, Poikkeuksellisesti puhun englantia. Perusongelma mielestäni Bulgariassa on se, että tässä nyt on vanha nomenklatuura, joka yrittää viime hetkillä pystyä vaikuttamaan tätä. Ja, ja tässä on sosialistinen puolue ja Venäjä mukana. Ja tässä yritetään nyt estää se, että eri instituutiot voisivat muodostua demokraattisesti. No miksi pääministeri Vigenin, miksi Ogi Dimitov on nyt tässä puolueen tärkeissä tehtävissä, vaikka hänen kommunistimenneisyytensä tunnetaan. Erittäin hyvää yhteistyötä on Bulgaria tehnyt ja rikollisuutta on torjuttu. Ja tämä on tietenkin eh, rikollisille harmillista ja siksi tätä henkilöä nyt sitten ehdotetaan turvallisuusviraston kärken. Ja tässä nyt on levitetty monenlaisia vääriä huhuja. Stanishev, sosialistijohtaja Euroopassa, on se, joka koordinoi kaikkea ja minä ehdotan, että hänen kanssaan käydään tiukka puhelu. Spoštovani, tovrstne razprave so lahko koristne, če... Niin hyvät naiset ja herrat, tällaisissa keskusteluissa voisi olla, tällaiset keskustelut voivat olla hyödyksi, eh, jos jäsenvaltiossa eh, tilanne on epäselvä. Ja varsinkin tällaisissa transitmaissa, jossa on monopoleja, populismia, euroskeptisyyttä demokraattisten puolueiden tulisi yhdistyä esimerkiksi Euroopan kansanpuolueen ja sosiaalidemokraattien. Mutta siellä on yritetty kaataa oikeistohallituksia ja vastaava tilanne koettiin Sloveniassa. Ensin sitten protesteja ja sitten kaksi menestyksekästä oikeistohallitusta kaatuu ihan epäoikeudenmukaisesti. Paradoksaalista on, että slovenialainen puolue SDS ja GERP olivat, eh, ovat olleet kantavia voimia korruption vastaisessa taistelussa, eli tilanne näyttää hyvin huonolta oikeusvaltion suhteen. Ah, madame. Kiitos. Ja sitten Rova Jutova. Всеки дебат в този парламент и в тази пленарна зала е изключително Kiitos. Kaikki keskustelut tässä salissa ovat kiinnostavia ja tärkeitä ja olen hyvin iloinen siitä, että keskustelu otettiin esityslistalle. Valitettavasti meillä ei ollut tarpeeksi aikaa. Jos meillä olisi ollut aikaa enemmän, niin olisimme voineet tuoda selkeitä fak- faktoja eh, esiin, koska niillä olisi voitu torjua nämä esitetyt valheet, joita täällä on tullut esiin. Ja tässä nyt sitten eh, miten enemmistö muodostui, niin koalitiota ei voitu muodostaa vaalien jälkeen. Ihmiset eh, ovat tyytymättömiä, he eivät mene, mene työhön, eli siis parlamentaarikot eivät mene nyt parlamenttiin. Meillä on vain kuukauden vanha hallitus ja sille pitäisi antaa mahdollisuus. Malnov. Sitten Malnov. Уважаеми господин председател, уважаеми господа колеги евродепутати. Два пъти за Hyvät kollegat, kaksi kertaa viimeisen kuuden kuukauden aikana poliittiset tapahtumat minun kotimaassani ovat olleet keskustelun aiheena tässä salissa. Tänä ajanjaksona Meillä on ollut hyvin paljon eh, mielenosoituksia eh, Bulgariassa, uudet vaalit, uusi hallitus, uusia eh, mielenosoituksia hallitusta vastaan ja hyvin todennäköistä me saamme uudet vaalit jälleen sen vuoksi, että ihmiset eivät luota poliitikkoihin. Joten nyt he kääntyvät Euroopan suuntaan. He haluavat kuulla, mitä eurooppalaiset poliitikot sanovat. No, ikävä kyllä sen perusteella, mitä minä täällä kuulen, vaikuttaa, että eh, bulgarialaisilla on hyvät perusteet eh, olla luottamatta eurooppalaisiin poliitikkoihin. Tämä eh, on nyt hyvin hedelmällinen perusta radikaaliselle nationalismille ja EU-vastaisuudelle. Toivoisin, että Bulgarian kansalaiset näkisivät, että Euroopan parlamentissa tehdään äh, päätöksiä, joita äh, puolustetaan objektiivisesti. Kiitos. Me kunnioitamme mm, enemmistön ääntä, koska täällä nyt päätettiin, että tämä keskustelu käydään täällä tänään. Me kunnioitamme demokraattisia periaatteita. Mutta tässä kuitenkin totuuksia puuttuu. ja ihmiset lähtivät kaduille, koska vaali tuli, tai Kerpin hallituksen tulos oli kammottava. Ei tästä aikanaan keskusteltu täällä, ja kun Kerpe ei nyt sitten olekaan enää vallassa, niin nyt asiasta keskustellaan Euroopan parlamentissa. Meillä on erilaisia kotijoukkoja, jotka nyt hallitsevat maata. Maa on kuitenkin oivallinen. Ihmiset äänestivät Kerbin ulos, kun kolme ja puoli vuotta oli kulunut, joka hallitus ei onnistunut töissään. Ja tässä oli kaikkia kuunteluskandaaleja ja muita. Ja nyt, miten te tästä ajattelitte Gerbin tukijat? Kovacev. Ja sitten herra Kovatsev. Acceptez-vous, oui, monsieur, je vous donne la parole. Kiitos, puhemies. Ikävä kyllä, edustaja Lukcheva ei ollut aikaisemmin päivällä paikalla näkemässä ja todistamassa keskustelua, joka aikoinaan käytiin Gerbsin hallitusta vastaan. Mutta älkää puhuko kansan nimissä. Onneksi Bulgarian kansa ei halua teitä. He eivät äh, halunneet hallitukseen sosiaalidemokratia. Ja minun kysymykseni kuuluukin, voisitteko te äh, tänä päivänä hallita ilman atakaa? Kiitos tästä sinistä kortista, äh, kortista ja sen puheenvuorosta ja sitten vastaus. Bulgarialaiset puhuivat äänestäessään Täällä on parlamenttipuolueita, jotka ovat parlamentissa. ker ei ole paikalla, koska hän boikotoi sitä. Ja tällä tavalla hän koko instituutiota nöyryyttää. Nyt me tiedämme, ketkä eivät ollenkaan tue hallitusta. Kiitokset ja sitten herra Kasak. Fakti. Kiitos puhemies. Täällä on nyt puhuttu hyvin paljon kaksinkertaisista standardeista. Ja kahden vuoden ajan Borisovin hallitusta ää, äh, Ataka tuki ilman ehtoja, eikä EPP sitä tuntunut ottavan pahakseen. Eikö tämä ole kaksinkertaiset, äh, kaksinkertainen standardi? Ja nyt yhtäkkiä, kun uusi hallitus yrittää tuoda järjestystä turvallisuussektorille, niin EPP onkin huolissaan. Borisovin hallitus itse asiassa rekrytoi yrityksiä kiristämällä, eikä EPP tuntunut piittaavan. Nyt sitten kun hallitus haluaa Äh, käydä vuoropuhelua äh, yritysten ja kansalaisyhteiskunnan äh, kanssa EPP vastustaa. Miten tämä voi olla mahdollista? Me puhumme hallituksesta, joka on istunut vallassa vasta kuukauden ja yrittää tuoda Bulgariaa takaisin demokratian tielle. Tämä on tuplastandardi. Kiitos näistä puheenvuorosta. Nyt puheenvuoro on Rova Redingillä. Oikeus on sokea ja nyt komissio pysyy, on tarkkana. Ja tässä seurataan sitä, ettei unionin lakeja rikota. Hyvät jäsenet, tällaista tapahtuu. Te olette kuulleet sen jo moneen kertaan. Ja minä olen tänä iltapäivänäkin jo asiasta puhunut. Komission lausuma tässä Unkari-keskustelussa tänä vuonna ja viime vuonna ne heijastavat sitä, mitä eh, komissio on tehnyt. Kun komissio on valppaana yhden maan suhteen, niin se on sitä myös muiden suhteen. Me tiedämme, minkälainen eh, tilanne Bulgariassa on, poliittinen tilanne on polarisoitunut. Ja siksi komissio vetoaa kaikkiin osapuoliin konsensuksen puolesta, jotta tulisi vakautta ja vaurautta maahan. Kaksi keskustelua tänä iltapäivänä ovat osoittaneet meille tässä talossa, kuinka tärkeää on, että Euroopan unioni ajaa oikeusvaltioperiaatetta. Meillä on olemassa instrumentteja jo tähän valvontaan ja meillä on myöskin jo kokemusta saatuna. Mutta meidän täytyy kuitenkin parantaa kykyämme kuunnella ja seurata asioita nimenomaan oikeusvaltion toteutumisen osalta. Tämä liittyy nimenomaan Unkariin. Ja on hyvä, että kaikki instituutiot ovat tässä mukana ja Tämä liittyy myöskin tuomioistuimen edustajiin. Asia on tärkeää kaikille kansalaisille, koska kansalaiset haluavat, että heidän oikeuksiaan joka puolella suojellaan. Kiitokset. Kiitokset. Ja sitten vielä lopuksi neuvoston puheenvuoro. Olkaa hyvä. President. Puhemies, arvon jäsenet, komission varapuheenjohtaja. Olen kuunnellut hyvin tarkkaavaisesti tätä keskustelua ja olen kirjannut muistiin hyvällä tavalla kaikki nämä väärinkäytössyytökset, joita tämän keskustelun aikana on tuotu ilmi. Ei olisi soveliasta minulle neuvoston edustajana – vastata näihin eri huolenaiheisiin, joita täällä on ilmaistu liittyen tämänhetkiseen poliittiseen tilanteeseen Bulgariassa. Mutta useat teistä ovat tuoneet selväksi nämä vahvat näkemyksenne nykyisistä kehityskuluista. Ja minä raportoin takaisin tästä keskustelusta kollegoilleni neuvostossa ja olen teille kiitollinen siitä, että annoitte puheenjohtajamaalle mahdollisuuden seurata tätä keskustelua. Kiitos. Kiitoksen artiklan 16 äh, alakohdan 4 nojalla äh, äh, siitä, että koska mitään korjauspyyntöjä ei ole esitetty, korjaus